esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Neuvoston puheenjohtaja äh, ja juuri tässä todettiin, että ISDSllä on vain muutama ystävä jäljellä Euroopan parlamentissa. Se on kiistanalainen asia monista syistä koska esimerkiksi välimiesmenettelyssä otetaan huomioon kaupalliset tekijät ja tämä voi vaikuttaa myöskin julkistalouteen, koska tässä puututaan demokraattisiin ratkaisuihin ja niin edelleen. On hyvin paljon kriittisiä näkökulmia, mutta tässä kuitenkin arvoisa neuvoston puheenjohtaja tärkeää on se, että tässä ei ole avoimuutta. Toimenpiteet ovat sellaisia, että niistä neuvotellaan suljettujen ovien takana. Ne ovat täysin läpinäkymättömiä. Tästä syystä ei ole ihme, että skeptisyys kasvaa. Euroopan parlamentti on tehnyt selkeitä uudistusehdotuksia TTIP-keskustelussa liittyen näihin kaikkiin kysymyksiin. Tämä pätee, pätee uusiin sopimuksiin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, mutta se pätee myöskin vanhoihin sopimuksiin koska meillä on hyvin paljon ISDS-sääntelyä, varsinkin Euroopan unionista ja jäsenvaltioista, jotka ovat aivan täysin läpinäkymättömiä. Ja tässä on tietysti tiettyä ristiriitaa yhtäältä Neuvosto painottaa, he, teidän jäsenenne painottavat avoimuutta kaikilla mahdollisilla osa-alueilla, varsinkin mitä tulee kauppasopimuksiin. Mutta kun ajatellaan kahdenvälisiä ISDS-sopimuksia, niin siellä neuvosto sitten muurautuu kuorensa. Tämähän on juuri jäsenvaltioille ja EUlle tärkeää, koska jäsenvaltiothan ovat maailman mestareita ISDS-sopimuksissa. Ja nyt sitten on tämä Mauritiuksen yleissopimus, joka YK yleiskokouksessa hyväksyttiin ja se tarjoaa lisää avoimuusmahdollisuuksia. EUn allekirjoitus olisi merkki avoimuudesta energiaperuskirjassa. Energiaperuskirjahan on tällä hetkellä ainoa sopimus, jossa ISDS on mukana jo vuodesta 1994, eli Tämä on tapahtunut kauan ennen Lissabonin sopimusta ja jäsenvaltioiden allekirjoitus olisi merkki siitä, että kahdenväliset ISDS-sopimukset, niistäkin tulisi avoimia. No, tällä hetkellä neuvostossa on toimivalta kiistaa siitä, kuka on vastuussa mistäkin. No minä en tätä voi ymmärtää. Ja tämä todellakin hämmentää minua neuvoston puheenjohtaja. Tällaisten toimivaltuuskiistojen takia sitten blokeerataan allekirjoitukset sekä EUn että yksittäisten jäsenvaltioiden taholta. Ja tämä antaa ulkomaailmalle signaalin, että EU ei ole kiinnostunut avoimuudesta ja tämähän nyt sitten on yhteisten tavoitteidemme vastaista. No sitten vielä tuosta energiaperuskirjasta, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Tästä keskustellaan usein julkisuudessa, mutta hyvät kollegat, energiaperuskirja on se sopimus, missä on suurin osa näistä ISDS-tapauksesta. 89 tällä hetkellä, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, 89 tapausta. Energiaperuskirjan sihteeristö sanoo näin, eivät nekään sitä niin tiedä, koska se on salaista, eikä ole mitään velvoitetta notifioida näitä tapauksia. Ne voivat myöskin äh, lukea nämä ainoastaan julkaisusta, eli niitä on siis vähintään 29 ehkä jopa muutama lisää. Ja mielestäni tämä tilanne on täysin sellainen, että sitä voidaan hyväksyä. Kaikki jäsenvaltiot, äh, jotkin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, mutta EU ei. Ja eikö myöskin neuvoston puheenjohtaja ole siitä vakuuttunut, että nyt täytyy vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että tämä blokki täytyy saada pois ja allekirjoitus täytyy saada. Eikö neuvoston puheenjohtaja ole myöskin sitä mieltä, että tämän blokin kautta se vaikuttaa Euroopan unionin imagoon erittäin kielteisesti, koska avoimuudestahan puhutaan hyvin paljon, mutta, mutta ISDS-sopimusten maailmanmestari ei tähän avoimuuteen ryhdy ja tuleeko neuvoston puheenjohtaja valtio motivoimaan jäsenvaltiot allekirjoittamaan nämä mahdollisimman nopeasti, että voimme vuoden lopussa sanoa, että kyllä me puolamme avoimuutta ja me haluamme tämän myöskin jo olemassa oleviin ISDS-sopimuksiin. Erittäin paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Lange tästä aiheesta. Ja nyt sitten puheenvuoron saa ministeri Kunders. Thank you very much, uh, Kiitoksia herra Lange ja kiitos näistä kysymyksistä. Voisin vastata vain yes, yes ja yes, kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten tämä päättyisi siihen, mutta ehkä te haluatte vähän lihaa luiden ympärille minun vastaukseeni. Totta kai avoimuus on Hollannin puheenjohtajan valtion prioriteetti ja avainkysymys. Se sopii meidän prioriteetteihimme, joissa yritämme luoda yksinkertaisempaa ja luotettavampaa lainsäädäntöä. Viime marraskuussa hyväksytty investointipolitiikka tunnusti, että vastuullinen EUn sopimuspolitiikka, sen täytyy olla korkealla tasolla avointa, transparenttia ja myös aloitteiden täytäntöönpanoon täytyy toteuttaa toimielinten välistä tasapainoa ja täytäntöönpanosääntöjä. Tämä oli pitkä virke, joka tarkoitti kyllä, se oli ensimmäinen kyllä. Sitten Euroopan unioni on globaalisesti tehnyt paljon avoimuuden lisäämiseksi jotta saataisiin maks- kansalaisten maksimaalinen pääsy dokumenttien ääreen. Dokumenttien saatavuus on meille tärkeää. Myös komissio on ilmoittanut aikeistaan panostaa EU-budjetista avoimuuden lisäämiseen sitä kautta, että rahoitetaan uh, uh, äsken mainittuja ohjelmia ja tukee myös ICSn täytäntöön panoa. EU on sitoutunut systemaattisesti ähm, toteuttamaan näitä monenvälisiin sopimuksiin liittyviä asioita ja jotta tämän sopeuttamista olemassa oleviin sopimuksiin, niin monenvälinen äh, Mauritiuksen yleissopimukseen perustuva äh, käytäntö on jo sovittu Helmikuussa 2014 neuvosto antoi komissiolle luvan osallistua unionin nimissä neuvotteluihin tästä yleissopimuksesta ja tämä koskisi yhtä ainoaa sopimusta EU:ssa nimittäin energian peruskirjaa ja tämä osoittautuu vaikeammaksi kuin arveltiin viime vuonna neuvostossa käytyjen keskustelujen pohjalta, jotka liittyvät komission ehdotuksiin tämän yleissopimuksen allekirjoittamisesta ja päätelmistä. Ei, oli tätä, totesi, että tätä soveltaa energian perusoikeuskirjaan. Tämä on yksi prioriteeteista Haluaisimme käydä niistä tulevien kuuden kuukauden aikana keskusteluja kahden välisten kontaktien muodossa. Vielä on olemassa joitakin erimielisyyksiä ja tämä imagohaitta on todellinen riski imagohaitta, josta puhuitte. Haluamme rakentaa vaan kannan tähän kysymykseen. Me olemme jo kulkeneet pitkän matkan EUn investointipolitiikan uudelleenmuotoilussa, joka on yhteisten toimivallan ja yhteisen vastuun aluetta, ja sitten jäsenvaltioiden oma asiantuntemus investointien suojelussa on myös tärkeää suhteessa kolmansiin maihin viime vuoden marraskuussa. Neuvosto pani ilolla eh, merkille komission aikeet modernisoida investointisuojaa nyt myös olemme todenneet, että komission aikeet EUn kauppasopimusten suojelusta ja monen välisen investointitavoitteen saavuttamisessa ovat tärkeitä. Meidän täytyy myös kunnioittaa hallitusten oikeutta sääntelyyn. Puheenjohtaja valtio haluaa panostaa avoimuuden lisäämiseen näillekin alueille. Me emme voi kovin helposti astua jäsenmaiden varpaille niiden toimivaltuusalueelle. Emme voi pakottaa niitä mihinkään puheenjohtajamaana, kun on kyse ennen ensimmäinen 4.2014 äh, solmittuja kahdenvälisiä investointisopimuksia, mutta varmasti tulemme neuvostossa löytämään tähän asiakirjakokonaisuuteen sopivat ratkaisut ja työskentelemme hyvin ponnekkaasti tämän saavuttamiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Siku. Kiitoksia puhemies. EPP-ryhmä katsoo, että avoimuussääntöjen sisällyttäminen kansainvälisiin sopimuksiin paitsi parantaisivat ISDSn valvontaa ja sen avoimuutta, niin antaisivat myöskin lisää uskottavuutta näille sopimuksille, koska nämä elementit ovat meidän ryhmällemme äärimmäisen tärkeitä, ihan keskeisiä. Ja sen takia minä vetoan tässä nyt neuvostoon ja viittaan tässä niihin vastauksiin, joita on annettu. Ne tyydyttävät meitä vain osittain. Meillä on tällä hetkellä instituutioiden luoma tällainen jumitilanne, koska nyt oltaisiin saamassa aikaiseksi lopultakin eh, kansainvälisiä investointeja parantava yleissopimus. Ja nyt kun meillä on nyt meillä on nyt tämä tilanne, että kollegat täällä ja myöskin komission jäsen tietävät, että tällaiset säännöt ovat aivan ehdottoman tärkeitä ja prioriteettiasemassa, jotta saataisiin aikaiseksi myöskin kansainvälisille kauppasopimulle uskottavuutta ja sellaisille projekteille, joihin Euroopan unioni myöskin sijoittaa. Eli kun nyt tilanne on jumissa, niin voisiko neuvosto äh, laukaista tilanne, jo, tilanteen jotenkin, koska tällä hetkellä ainoa sopimus, joka on solmittu yleissopimuksen jälkeen, on energiaperuskirjasopimus, joka tällä hetke, jota tällä hetkellä ei voida käyttää UNSITRALin avoimuussääntöjä. Euroopan unionin pitäisi päästä osaksi tähän sopimukseen niin, että myös tämä sopimuspohjainen sovittelu toimisi avoimuussääntöjen mukaisesti, koska tällä hetkellä niitä avoimuussääntöjä ei voida soveltaa ja siitä on meillä äärimmäistä haittaa. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Maat. Paljon kiitoksia puhemies ja kiitokset Alankomaiden puheenjohtajavaltiolle, että se on nyt täällä myöskin. Ja kiitoksia tästä yes, yes, yes vastauksesta. Me, me haluamme tietysti, että te teette, teette todellakin asioita ja se on seuraava vaihe. Neuvosto on varmasti hyvin tietoinen ISDS siitä, mitä mieltä sosialistit ovat tästä. Me vastustamme komission pyrkimystä sitä, että pyritään käyttämään salaisia toimia, mutta me kuitenkin pitkällä aikavälillä vaadimme monenvälistä ratkaisua näihin sijoitusriitoihin. Pyrimme saamaan aikaiseksi lisää avoimuutta olemassa oleviin ISDS-määräyksiin maailmanlaajuisesti. Tästä syystä pidämme hyvänä Mauritiuksen yleissopimusta YK tasolla uusista standardeista, jotka jota voidaan soveltaa tämänhetkisiin jäsenvaltioihin ja energiaperuskirjaan. Tätä e, ei voida hyväksyä, vaan on tärkeää selkiyttää, että investoinnit ovat Euroopan unionin toimivaltuus. On valitettavaa, että jäsenvaltiot yksipuolisesti ovat allekirjoittaneet sopimuksen ilman unionin hyväksyntää. Tämä, meidän pitäisi olla vahva ääni kansainvälisesti puolustaa Mauritiuksen yleissopimuksen periaatteita. On myöskin ikävä kuulla, että neuvoston sisällä jotkin jäsenvaltiot eivät tue näitä avoimuussääntöjä. Uudet säännöt ovat minimistandardit EUlle ja neuvoston pitäisi tukea näitä. Pyydämme, että neuvosto Saunenin allekirjoittaman yleissopimuksen mahdollisimman nopeasti, jotta sitä voidaan soveltaa energiaperuskirjaan välittömästi. Ja jäsenvaltioiden pitäisi allekirjoittaa nämä ja soveltaa näitä kaikkiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Unioni on nyt maailmanlaajuinen johtaja ISDS, mutta me voimme toimia vain tehokkaasti, jos jäsenvaltiot laittavat institutionaaliset tulostaulut pois ja antavat EUn edetä tässä asiassa. Kiitos puhemies. Siis Edustaja Görling. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies ja kiitos myös ministerille keskustelupuheenvuorosta. Tämä on erittäin suoraviivainen kysymys. Me puhumme tässä parlamentissa avoimesta hyvin paljonkin ja me uskomme siihen yleensä, mutta joskus on vaikeaa hyväksyä sitä, mitä kuulemme neuvostolta. Ja tässä tilanteessa asia on todellakin näin. On vaikeaa hyväksyä, ettei neuvosto ole vielä onnistunut tätä olemassa olevaa umpikujaa ratkaisemaan. Minä haluaisin ymmärtää, miksi tämä tilanne yhä vain pysyy yllä ja jatkuu. Haluaisin kysyä teiltä, ryhdyttekö te toimiin? Te sanotte kyllä, hieno homma, hyvä uutinen, mutta yksityiskohtaisempaa vastausta kyllä toivoisin. Ehkä voisitte olla hieman avoimempi nimenomaan neuvoston sisällä käytävistä neuvotteluista sitä koskien, miten aiotte tämän asian ratkaista. On selvää, että tämä toki vaikuttaa siihen, miten maailma näkee Euroopan unionin ja on hyvin valitettavaa, että kahdeksan jäsenvaltiota toimii tässä yksisuuntaisesti, unilateraalisesti, mutta minä en heitä siitä syytä. Kärsimättömyys on ymmärrettävää. Arvoisa neuvosto, herätkää ja toimikaa kiireesti tässä tärkeässä asiassa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Saake. voorzitter minister koenders meer transparantie. Kiitoksia arvoisa puhemies arvoisa ministeri lisäavoimuutta päätöksenteossa oikeus tutustua tietoihin. Ja tällaiset asiat ovat sitä, mitä ihmiset haluavat komissaari Malmströmiltä, että neuvotellut asiakirjat tehtäisiin julkisiksi. Ja haluamme myös lisää avoimuutta myös kauppa- ja investointisopimuksiin. UNCITRAL-yleissopimuksella on tietenkin oma osansa tässä prosessissa. Tällä tavalla saadaan lisää, saataisiin lisää avoimuutta ISDS-mekanismiin, jotka ovat hyvin kiistanalaisia prosesseja, jotka tapahtuvat investoijien ja valtioiden välillä, joten on aivan hullua siitä syystä, että neuvosto, joka itse asiassa on vastuussa noin 1400 tällaisesta mekanismista eri sopimusten puitteissa, ei tee mitään asian suhteen. Ja puheenjohtajavaltio sanoo, että avoimuus on prioriteetti, mutta Hollanti ei ole vielä allekirjoittanut sopimusta. He haluavat lisää avoimuutta ja pääsyä asiakirjoihin, kansalaisjärjestöjen toiminnanvapauteen ja niin edespäin, mutta jäsenvaltiossa jotkut jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Jäsenval- esimerkiksi Italia, Saksa ja niin edespäin. Ja Kanadassakin ollaan avoimempia kuin meillä. On kummallista ja, ja, ja pettymystä aiheuttavaa havaita, miten neuvostossa toimitaan. Ja on ministereitä, jotka heittävät kapuloita rattaisiin komission ponnistuksella saada aikaiseksi avoimuutta Hollannin puheenjohtajavaltion pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä. Näyttäkää, kuinka tämä asia saadaan ratkaisu, ratkaistua. Allekirjoittakaa sopimus itse ja tuokaa muut jäsenvaltiot mukana ne prosessiin. Teillä on erityinen asema nyt osoittaa, että lisäavoimuuden tuominen näihin kysymyksiin on tärkeää ja saataisiin koko Eurooppa tähän prosessiin mukaan. Kiitos, edustaja Scholz. Arvoisa puhemies, Hyvä neuvoston puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Unionin liittyminen yleissopimuksen auttaisi siihen, että ISDS-sopimukset eh, saataisiin entistä enemmän julkiseen, eh, julkisten katseiden alaiseksi ja tästä syystä tuen tätä kysymystä ja ihmiset ovat samaa mieltä tästä, mutta ISDS ongelma liittyy tähän energiaperuskirjaan 2014 vuodesta. Nafta sopimus on ohitettu, se ei ole enää tässä pohjana, koska jos esimerkiksi tällainen prosessi otetaan esille, asiakirjoja ei saada nähtäväksi, eikä myöskään näitä summia, joista on sovittu. Nyt esimerkiksi energia peruskirjaan ei enää haluta, siinä ei haluta olla mukana ja tämä on minusta kyllä hyvä ratkaisu. Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi myöskin seurata tätä, varsinkin Saksan, koska sillähän on myöskin kokemusta tästä. Neuvoston pitäisi välittömästi ryhtyä toimiin. Kiitos. Mr. Scholz, there is a blue. Edustaja Scholz, teillä on sinne kortti. Haluatteko vastata siihen? Edustaja Kaspari haluaa esittää kysymyksen. Kiitoksia puhemies. Arvoisa herra Scholz, te juuri puhuitte siitä, että voittoja himoavat liikeyritykset tekevät valituksia energiaperuskirjan nojalla. Ja kun nyt sitten Münchenin ja Kölnin kaupungit ja niiden julkiset yritykset myös käyttävät tätä mahdollisuutta, niin pidättekö te niitä myös tällaisina voittoa himoavina liikeyrityksinä, ahneina liikeyrityksinä? Das halte ich nicht. No, en usko tähän. Ongelma on se, että eh, ne kuitenkin joutuvat soveltamaan ISDS-menettelyjä, ja koska Vattenfall tässä on nostanut kanteen Saksan valtaa, eh, vastaan ja nämä toimenpiteet selkeästi on myöskin sitten otettu siellä käyttöön. Mr. Finch. Edustaja Finch. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puhemies. Kaupan pitäisi olla liikevoittoasia eikä politiikka-asia. EU nyt käyttää kauppaa oman poliittisen agendansa eteenpäin viemiseen ja sitä juuri Mauritiuksen yleissopimuskin haluaa. Euroopan unioni painostaa kaikkia jäsenvaltioita, jotta se itse voisi ajaa omaa etuaan siten, että ISDS tulisi uuden kauppapolitiikan pilari. EU vie eteenpäin oletusta, että ISDS on legitiimi järjestelmä, mutta se ei ole se ohittaa kansallisen lainsäädännön. Kaksi tämän talon valiokuntaa on hylännyt sen eh, CCTP-neuvotteluja varten ja monet eh, parlamentin jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että se ei ole hyvä. Ja silti komissio haluaa tehdä sitä osan kauppaneuvottelujen menettelyään. Ja se on nyt jo Kanadan kanssa sopimusluonnoksessa mukana. EU vaati avoimuutta mutta nämä ovat pinnallisia muutoksia, jotka eivät millään tavalla muuta sitä, että tämä järjestelmä on epälegitiimi ja tarpeeton. Komission jäsen Malmström sanoo, että kaupan täytyy noudattaa Euroopan kansainvälisiä tavoitteita. Niin kauan kuin jäsenmaat pysyvät EU:ssa, ne joutuvat antamaan osan suvereenisuudestaan pois EUn intresseille kauppapolitiikassa ja kaikessa muussakin. Kiitos. Täällä on sininen kortti. Edustaja Martinilta. Haluatteko vastata? Can, can the member tell me... Voisiko jäsen kertoa minulle, kuinka monta kahdenvälistä välistä sopimusta on maailman laajuisesti ja kuinka monta Britannia on allekirjoittanut ja uskooko hän, että niiden kaikkien pitäisi pysyä salaisuuksina, koska kyse ei ole tulevais, tulevista investointisopimuksista, vaan olemassa olevista. Ja aivan kuten puheenjohtaja oikein totesi, tiedämme hyvin vähän näistä ja nämä maksavat jo miljoonittain puntia veronmaksajille joka vuosi. No. Vastaus on ei. Se tosiasia on kuitenkin olemassa, että ISDS nyt takaoven kautta yritetään saada mukaan, ja tämä on mahdotonta hyväksyä. Kuka tahansa, joka kuvittelee työskentelevänsä tavallisten ihmisten hyväksi, pitäisi äh, olla tästä tietoinen ja äh, pitäisi hyväksyä tämä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Balcho elnök asszony a parlamenti kérdésben nyújtott. kiitoksia puheenvuorosta rouva puhemies. ne jotka kysyivät tämän kysymyksen haluaisivat saada aikaan sen että eu allekirjoittaisi yleissopimuksen joka sallii investoijien käyttää hyväkseen sovittelumenettelyä Nämä päätökset ovat lakisääteisiä tai ovat sitten määrääviä ja lopullisia. Euroopan unioni voi allekirjoittaa tämän sopimuksen vain jos riittävä jäsenmäärä, jäsenvaltiomäärä sitä tukee eikä sitä blokeerata muiden toimesta. Ja neuvosto voi siis painostaa jäsenvaltioita. Tämä on epäilyttävä menettelytapa. Ja kuten kuulimme, jotkut sanovat, että ISTS-menettely on laiton ja, ja on suvereniteetin vastainen. Kaspar. Seuraavaksi edustaja Kaspari. Arvoisa puhemies, tämä on oikeus ihmisoikeuskirjasta ja haluamme samalla varmistaa, että kukaan ei toisessa maassa – oli heikommassa asemassa kansallisuutensa takia. Ja jos Eera Finch ei olisi lähtenyt täältä salista epäkriittisesti, niin voisin sanoa, että hänen maansa, äh, ma, sillä on 94 tällaista sopimusta. Äh, Lissabonin sopimus on kuitenkin nyt äh, siirtänyt tämän toimivaltuuden Euroopan unionille. Me haluamme taata investointisuojan, mutta uudistaa hyvän järjestelmän ja toiseksi haluamme lisää avoimuutta ja tähän kuuluu myöskin tämä YK yleissopimus. Tästä syystä haluaisin mielelläni kuulla neuvostolta, Mitkä maat blokeravat tätä tilannetta? Mitkä ministerit ovat vastuullisia? minkä puolueiden jäseniä he ovat. Eivätkö nämä sanat ministerissä sano kansallisella tasolla, että tarvitsemme lisää avoimuutta, jota kuitenkin blokeravat Euroopan tasolla. Mitä neuvoston puheenjohtajavaltio tekee konkreettisesti? Milloin jäsenvaltioidet vihdoin täyttävät Lissabonin sopimuksen kauppapolitiikassa ja antavat EUn tehdä sen, mikä on EUn toimivallassa? eikä tässä pitäisi hävetä, äh, että tällaista neuvoston toimettomuutta täällä puolustellaan. Sanoitte äsken kolme kertaa kyllä, jes, jes, jes. Minun vastaukseni on kolme kertaa ei. Näin tämä ei toimi. Pyydän, että teette vihdoin sen, mikä teidän täytyy tehdä ja varmistakaa, että neuvosto äh, antaa EUlle toimivaltuudet allekirjoittaa tämän sopimuksen. Kiitos. Pereira. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Silva Pereira. Arvoisa puhemies, Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, YK on yleissopimus avoimuudesta sijoittajien ja valtioiden välisissä riita-asioissa on olemassa kahdesta eri syystä. Ensinnäkin, koska oli olemassa vakava avoimuuden puuteongelma näissä sovitteluissa. Ja toiseksi, koska EU on ottanut johtajuuden sellaisen yleissopimuksen puolesta, joka pystyisi tämän ongelman ratkaisemaan, on täysin käsittämätöntä, että nyt kun tämä yleissopimus on olemassa, on kahdeksan jäsenvaltiota, jotka ovat sen ratifioineet, ja sitten lisäksi on tällaisia vastakkainasetteluja, jotka estävät sen, että EU ratifioi yleissopimuksen, jota se itse on pyytänyt. Tämä ongelma on ratkaistava. Tämä yleissopimus on tarpeellinen ja viivästyminen sen voimaan saattamisessa on asia, jolla on suuria seurauksia. Siksi haluaisin rohkaista eh, Hollannin puheenjohtajavaltiota nyt täyttämään ne sitoutumukset sitoumukset, jotka se on tehnyt, ja tekemään konkreettisia ehdotuksia. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet, niiden täytyy se allekirjoittaa, mutta uudet säännöt täytyy myös panna täytäntöön, ja sitä täytyy soveltaa myös energiaperuskirjaan, joka tarvitsee myös avoimuutta sovittelun suhteen. Kiitos. Edustaja Sanchez Calendei. Kiitoksia, rouva puhemies. On selvää, että demokratiavaje on olemassa tässä ISDS-menettelyssä. Avoimuuden puute on yksi niistä tärkeimmistä, mutta ei ainoa. Monessa Euroopan maassa ei hyväksytä tätä minimisääntöä ja on ymmärrettävä, että jotakin on tehty todella huonosti ja täytyy muuttaa jotakin. Aloitetaanpa avoitu, avoimuudesta, mutta mennään vielä pidemmällekin, koska jokainen ISDSn osa on sellainen, että investoijat voivat käyttää niitä hyväkseen väärin. Esimerkiksi sääntelyn kierto, lausekkeet, jotka ovat hyvin löysiä, saavat sen, tekevät sen mahdolliseksi. Meidän täytyy olla varovaisia ja puhua ääneen meidän täytyy kuulla Alfred Besajas ja YK on erityisesittelijä. Hän toteaa, että viimeisen 25 vuoden aikana ISDSn mukaiset kahdenväliset sopimukset ovat olleet perusperiaatteiden vastaisia ja tämä voi saada aikaiseksi moraalivajeen. Ja ongelma ei ole todellakaan avoimuus, vaan ISDSn olemassaolo sinänsä, joka äh, murtaa sinänsä jo demokratian perustaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Begin arvoisa Kiitoksia puhemies. 127 ISDS-tapausta on käynnistetty EUn jäsenvaltioita valten äh, monikansallisten yritysten taholta ja miljard, miljoonia euroja on maksettu, miljardeja euroja on jo maksettu korvauksia näiden perusteella. Ei edes tiedetä, että kuinka paljon tällaisten äh, ystävällismielisten sovittelujen seurauksena on rahaa siirretty taholta toiselle ilman, että kukaan tietää. Jotta voitaisiin välttää tämä tilanne, on olemassa YK yleissopimus, joka määrää, että ISDS asiat on tehtävä julkisiksi ja sen takia Euroopan unioni ja jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan niissä mukana. Ja tämä on vakava ongelma erityisesti koskien energiaperuskirjaa, ja joka on ollut sovittelutapausten lähde äärimmäisen monessa tapauksessa. Ja sen takia me vastustamme ISDS, mutta me haluamme, että yleissopimus hyväksytään ja ratifioidaan mahdollisimman nopeasti, koska se on kansalaisten perustarpeen ja avoimuuden tarpeelta äärimmäisen tärkeää. Kiitos seuraavaksi edustaja Buda. Mulțumesc, domnule ministru Kiitoksia puhemies. Anteeksi ministeri. Euroopan parlamentti, komissio, neuvosto ja sitä paitsi jäsenvaltiot ja kansainväliset instituutiot, niiden täytyy huolehtia ennen kaikkea siitä, että meillä on kauppaa kauppallisesti vakaa ympäristö, jotta me voimme tehdä kansainvälistä kauppaa. Tarvitaan oikeuskehyksen, oikeudellisen kehyksen harmonisointia, kansainvälisen oikeuden investoinnin parantamista, jotta investoijat voivat saada enemmän luottamusta. Kansainvälinen oikeus, jota YK on valitunut, tämä nimenomaan koskee avoimuutta riita-asioissa, sijoittajana valtion välisissä asioissa. YK yleissopimus avoimuussääntöjen käyttämisestä pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman. Ja jos Euroopan unioni nyt allekirjoittaisi ja ratifioisi tämän sopimuksen, niin investoijat saisivat lisää varmuutta ja turvaa. Tällä olisi myönteisiä vaikutuksia kasvuun, talouskasvuun jäsenmaissa ja myös työpaikkojen luomiseen. Sitä paitsi olemme sitä mieltä, että jäsenmailla pitää olla lupa siihen, että ne voivat myös nähdä yleissopimuksen ja kahdenvälisten sopimusten sisällön. Meidän täytyy ajatella nyt myös TTIPiä. Siinähän me tarvitsemme myös edistysaskeleita erittäin kiireellisesti. On hyvin tärkeää, että sielläkin meillä on ISDS me tarvitsemme kansainvälisellä tasolla normeja sellaisia käytänteitä varten, joissa avoimuus on tästä riitasovittelusta sovittelun alusta alkaen voimassa ja loppuun asti. Kiitos seuraavaksi edustaja Jongerus. Thank you. Uh, Kiitos puhemies. Kiitoksia myös uh, tässä neuvoston puheenjohtaja Kungesille. Jo useaan otteeseen olen vastustanut näitä sijoittajan ja valtion välisiä sovitteluja, mutta ISDS kyllä on olemassa koska on hyvin paljon tällaisia kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Oman maan sijoittajat käyttävät hyvin paljon näitä mekanismeja ja vaativat kaiken näköisiä kompensaatioita. Ja tästä syystä minä puollan eh, tätä yleissopimusta suuremmasta avoimuudesta. Juuri siksi, koska me työstämme hyvää vaihtoehtoa ISDSlle. Meidän täytyy tehdä nämä päätökset suljettujen ovien ulkopuolella, tuoda ne päivänvaloon, niin olisi hyvä, jos Alankomaat voisi itse allekirjoittaa ja saada jotakin liikettä aikaiseksi tämän asiakirjan ympärillä, koska nyt puhumme energiaperuskirjasta, mutta äh, ongelma on kyllä laajempi kuin että se koskettaisi vain sitä. Meidän täytyy tietää, miten me voimme toimia avoimesti ja miten me saamme avointa sijoittajan turvallisuutta ja TTIPissä, jos emme tässä onnistu. Seuraavaksi edustaja Moska. Niin, jos nyt aina se ilmaistaan, niin avoimuuden puolesta ilman muuta olen, koska tässä on kyse meidän kauppapolitiikan, yhteisen kauppapolitiikan hoitamisen perustapa ja tämä sääntelee meidän kauppakumppaneittemme suhteita ja myöskin erityisesti Euroopan yleistä poliittista mielipidettä. Olen pahoillani siitä, että tässä nyt on proseduraalisista syistä ryhdytty blokeeraamaan Maurituksen yleissopimuksen hyväksymistä. Ja samanaikaisesti jäsenvaltiot eivät ole vielä allekirjoittaneet, ratifioineet tätä yleissopimusta. On kuitenkin otettava huomioon neuvoston rajoitukset, kuten täällä on sadottu. Me katsomme, toisin kuin muutamat kollegat, että on ehdottoman tärkeää, että kaikki instituutiot lähtevät tähän intervention mukaan, jotta voitaisiin vapauttaa tämä jumitilanne. Ja erityisen tärkeää tämä on nyt, kun ollaan uudistamassa riidanratkaisumekanismeja neuvoston ja jäsenvaltioiden pitäisi nyt osoittaa kypsyyttä, jotta voitaisiin päästää myöskin UNCITRA-yleissopimuksen hyväksyntään. Seuraavaksi menettelymän puhuja luettelua. Täällä on kaksi puhujaa. Edustaja Marjes ja edustaja Jakovcic. Ensiksi edustaja Marjes. Kiitoksia puhemies. Mehän puhumme tässä ISTS menettelystä eli sijoittajien ja valtioiden välisistä sovitteluista ja tietysti myös avoimuudesta tässä yhteydessä. Asiahan on tietysti niin, että ISDSn kautta saavutetaan se, että monikansalliset yritykset voivat valittaa valtioita vastaan, tehdä kanteluita sellaisista haitoista, vahingoista, joita yleinen politiikka on niille aiheuttanut. Tämä on uudistus ja sitten yritykset voivat ISDSn kautta saada korvauksia ja korkeitakin korvauksia valtioilta. Ja nyt on kysymys avoimuudesta. ISDS Euroopan unionin täytyy nyt siis ottaa avoimuusmallit Eh, kansainvälisen kauppaoikeuden suhteen kaikissa eh, investointisovitteluissa, myös eh, keskusteluissa USA kanssa TTIPistä. Se, mitä nyt YK-komissio on ehdottanut, siihen kuuluu myös se, että neuvotteludokumentit, EUn neuvotteludokumentit ovat julkisia ja niiden täytyy olla myös saatavia. Kiitos. Mikrofon, please Mikrofoni. Gospođo predsjedavajuća. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin ilmaista myönteisen näkemykseni tästä tarkoitusperästä ryhtyä allekirjoittamaan yleissopimus ja saada aikaiseksi lisää avoimuutta ja toivon, että Alankomaiden puheenjohtajavaltio pyrkii saamaan jäsenvaltiot allekirjoittamaan tämän yleissopimuksen koska näin EU-stakin tulisi allekirjoittajaa. Totta puheen ISDS-mekanismi sisältää hyvin paljon ongelmia ja näin pyritään samanaikaiseksi lisää avoimuutta tämänkaltaisiin suhteisiin. Minun maani on allekirjoittanut tuon esisopimuksen liittyen energiahankkeeseen ja olen hyvin tietoinen tällä hetkellä siitä, että me voimme saada aikaiseksi paljon haittaa tämän sopimuksen ansiosta. Ja on parempi budjetille, myös saamme lisää avoimuutta. Kiitos. Seuraavaksi ministeri Kunders. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Olen kuunnellut kovin kiinnostuneena käsitykseni tästä hyvin tärkeästä aiheesta ja mielestäni tässä on kuultu mielenkiintoisia kannanottoja prosessiin, joka pitäisi saada valmiiksi niin, että EU voisi UNCITRAL-avoimuussäännöt allekirjoittaa. Sanoin jo alussa heti, että vastaus on kyllä, kyllä, kyllä. Ja ymmärrän, että teidän johtopäätöksenne on, että te, te, te, ja olen samaa mieltä siitä. Ja itse sitten päättelette, että onnistunko tässä, mutta kun kuuntelen täällä teitä, niin useimmat jäsenet ovat sitä samoilla kannoilla. Eli että avoimuus on tärkeä asia ja se on meidän puheenjohtajavaltiomme prioriteetti ja yritämme luoda tämän perusperiaatteen mukaisesti yksinkertaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä. Neuvostossakin totesin, että puheenjohtajavaltio on sitoutunut tämän tärkeän asian eteenpäin viemiseen. Se on yksi prioriteettiaiheistamme, joita haluamme edistää kuuden kuukauden kaudellamme ja me Tiesimme jo, että tämä aihe olisi esityslistalla ja kahdenvälisissä kontakteissa olemme sitä pitäneet esillä, vaikkakin näkemyseroja on. No sitten kysymys kuuluu, että miksi me emme itse ole vielä allekirjoittanut Mauritiuksen yleissopimusta. No me olemme sataprosenttisesti avoimuuden takana ja Mauritiuksen sen sopimuksen ajatuksen takana, mutta kuten itsekin mainitsitte, on olemassa näkemyseroja ryhmän sisällä ja välillä siitä, että tarvitseeko jäsenvaltio komissiolta valtuutuksen ennen kuin se voi allekirjoittaa. Ja me päätimme odottaa siihen asti, kun tämä kysymys saadaan ratkaistua, mutta olemme aika rauhattomia jo, kauppaministeri varsinkin meillä, koska me haluamme tätä avoimuutta. Ja senpä takia tämänhetkinen jumitustilanne on todella pahoiteltava neuvostossa. Tämä oli toinen kyllä vastaukseni. Ja todellakin eh, Euroopan unionin imagoonhan tämä vaikuttaa negatiivisella tavalla. Toivomme myös, että tuomioistuimen tulos koskien, tästä, koskien tätä sekalaista luonnetta selvittää vallanjakoa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä EU-Singapore-kauppasopimuksen kohdalla. Toivottavasti Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätös asiasta saadaan pian. Tätä taustaa vasten olen toiveikas sen suhteen, että löydämme ratkaisun neuvostossa tässä tärkeässä asiassa. Ja puheenjohtajan valtion puolelta teemme kyllä kovasti työtä, että näin todellakin tapahtuisi. Kiitoksia. Okay, thanks. Selvä. Kiitos. Keskustelu on päättynyt.